Good afternoon. Hyvä. Please. Please. Be silent and... Pyytäisin kaikkia istuutumaan hiljaisesti paikoilleen, hyvät kollegat. Good afternoon. We've had such a... Hyvää iltapäivää. Meillä on ollut sellainen viikko. Meeting of the Libe Committee, Monday meidän sääntömääräinen kokouksemme maanantaina ja tiistaina ja nyt torstaina heti täysistunnon jälkeen. Yritetään nyt aloittaa ja pyritään parhaaseen, jotta työ saadaan tehtyä. Muistuttaisin, että meillä on tänään iltapäivällä äänestys. who have forgotten the electronic card in the Eli jos joku on unohtanut sinne täysistuntosalin reikään sen äänestyskorttinsa, niin pyytää avustajansa nyt juoksemaan sen nopeasti sieltä hakemaan. Sitten esityslistan hyväksyminen ensimmäisenä kohtana. Kohta kuusi. Tiedonsaantioikeus rikosoikeudellisissa menettelyissä. Esittelijänä kollegamme Sipär. Tämä kohta lykätään seuraavan live kokoukseen. Sitten kohta seitsemän. Neuvostosta ei ole saatu asiakirjoja, jotka liittyvät Bulgarian, tasavallan ja Romanien Schengen-säännösten määräysten täysimääräiseen soveltamiseen, ja siksi tänään käydään ainoastaan toista keskustelua tästä aiheesta. Mietintön luonnos esitetään heti, kun tarvittavat tiedot saadaan. Me vaadimme tätä jatkuvasti. Meillä on neuvotteluyhteys neuvostoon ja muistutamme jatkuvasti siitä, että on tärkeää, että me saamme tietoa, koska muuten tämä työ ei toteudu esittelijä kertoo asian tilasta. Edustaja Koilia. Ja sitten seksuaalinen lasten hyväksikäyttö, lapsiporno, tähän liittyvä puitepäätös. Tämä on siirretty ylimääräisen kokouksen helmikuun 14. päivä. Vastustaako joku? Jos ei, niin esityslista näin muutettuna on hyväksytty. The majority of the Sitten koordinaattoreiden enemmistön ehdotuksesta koordinaattoreiden kokous suunniteltiin tälle päivälle, ja sitäkin on nyt lykätty. On urgent matters, a written procedure will follow. Kiireistä asioista kirjallinen menettely aloitetaan heti. Sitten edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen, jos ei ole kommentteja, voimme edetä. Kohta neljä. Oleskelu- ja työluvan saaminen yhden hakemuksen perusteella. Esittelijänä meillä on kollega Veronique Mathieu. Tässä yhteydessä on muistettava yhden hakemuksen perusteella myönnettävän luvan osalta, että edellisessä kokouksessamme päätimme, että äänestyslainsäädäntötekstistä, jos, jos on mahdollista, että täysistunnossa hylätään tämä ehdotus. Joten työllisyysvaliokunta menettelyn mukaan on artiklan 50 tämän talon työjärjestysten mukaisesti hylännyt Liben tulkinnan artiklasta 56. Siitä käytiin keskustelua maanantai-iltapäivänä. Joten työllisyysvaliokunta työllisyysvaliokunnan puheenjohtajan kautta on parlamentin puhemies Pusekille esittänyt pyynnön, jolla selvitetään lopullinen asian tulkinta. Perussopimusvaliokunnassa siis vastuullinen taho tässä on AFKO-valiokunta. Artikla 56, kolmas kohta Joten tämän pyynnön takia sääntöjen mukaan emme voi täysistuntoon esittää tätä mietintöä ennen kuin kahden kuukauden määräaika on kulunut umpeen, niin siinä artiklassa sanotaan. Joten ehdotan siksi, että äänestämme, kuten on sovittu, 7 ja 16 yksi kohdat äänestetään komission ehdotuksesta, kuten edellisessä libevaliokunnan kokouksessa sovittiin työjärjestyspuheenvuoro, niinkö? Vai ei? Haluaako joku käyttää puheenvuoron? Rice. Chairman. Puheenjohtaja, ihan vain tästä viimeisestä asiasta, jossa pyytää äh, kärsivällisyyttä valiokunnalta, mitä tulee Afkon oikeudelliseen suositukseen. Tietääkseni tämä neuvo tai saadaan ensi viikolla ja se ei ole vielä saatavissa, jotta meidän ryhmämme voisi olla johdonmukainen. Tämä oikeudellinen neuvo voi joko sitoa tai ei sitoa tätä valiokuntaa, ja siksi ehdottaisin, että ottaisin vain yksinkertainen äänestys. Emme aloita uudelleen keskustelua eikä mitään sellaista, mutta olisi yksinkertainen äänestys siitä, lykätäänkö tätä vai ei, siihen asti kunnes saamme tämän neuvon tai lausunnon. Eli en nyt halua avata keskustelua sisällöstä, vaan ainoastaan äänestys siitä, mm, että lykkäämmekö tätä äänestystä ennen kuin siihen asti, kunnes saamme AFKolta oikeudellisen lausunnon. We have heard a proposal. Asiat-ryhmän koordinaattorina edustaja Morais on tehnyt ehdotuksen. Hän ehdottaa, että äänestetään tästä menettelytapakysymyksestä. Eli että lykätään työjärjestyspuheenvuoro, tavarassa. Okei. Okay. Selvä. Äänestämme siitä ehdotuksesta, että lykätään sillä aikaa, kun odotamme pyydet esitettyä lausuntoa. Minä selitinkin, miten työllisyysvaliokunta on lähtenyt kirjeen puhemies Busekille ja tämä asia on siirretty perussopimusvaliokuntaan, jotta saadaan selkeyttävä tulkinta artiklan 56 sisällöstä ja tarkoituksesta, että äänestys lykätään, kunnes tämä raportti saadaan. Nyt äänestämme tästä ehdotuksesta. Äänestys alkaa. You got problems? Any, any, eh, now you... Onko siellä ongelmia? Kenen kortti toimii ja keneltä on kortti hukassa? Äänestys päättyy. 19 puolesta 30 vastaan. Ja kuinka monella jäsenellä ei ollut korttia? Yksi. Kyllä puolelle, ei muita. 20-30 Joten äänestämme niin kuin sovittiin tarkistuksista. No. Article 7. Artikla 7 kohta 1. Äänestys alkaa. Now the vote is closed. Äänestys päättyy. 45 puolesta kolme vastaan hyväksytty. 16 1. Äänestys alkaa. Ilmeisesti yksi liikaa EPPstä. Äänestys päättyy. 46 puolesta kaksi vastaan. 47. Edustaja Cashman ei voinut koneellisesti äänestää. 47 47.2. Hyväksytty. Muistuttaisin, että uusi määräaika next one. Yes, I see. Moving to point number five. Sitten esityslistalla kohta viisi. Eurodac-järjestelmän perustaminen sormenjälkien vertailua varten. Uudelleenlaadinta. Tässä hyväksymme suuntaantavan äänestyksen. Hetken kuluttua äänestämme suuntaa antavasti Eurodac-järjestelmästä – Kollega Makovei on esittelijämme. Tämän äänestyksen kautta esittelijä saa neuvottelumandaatin neuvoston suuntaan. No, oh, to the vote. Siirrymme äänestämään. Tarkistus 5. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Yeah? No? Yes. Now the vote is closed. Äänestys päättyy. Gonna do it by hands, okay? Tehdäänkin ilman koneäänestä. Onko teillä äänestysluettelo? Thank you. Thank you. Amendment. Tarkistus 29 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistus 6 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 30. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 8. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 9. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 10. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää, uskoakseni hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 34 ei koske englanninkielistä versiota. 35 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 36 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 37, 38. Identtiset tarkistukset yhdessä puolesta. Vastaan tyhjä, hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksyttyä. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksyttyä. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 45 raukeaa, seuraavana 46 puolesta. Vastaan, tyhjä, hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten johdantosan kappaleet ja viitteet, tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Ja näin raukeaa 25. Seuraava kompromissi kolme puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 27 raukeaa. Kompromissi 4 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 28 raukeaa. Nyt kohdat lainsäädäntöpäätöslauselma luonnoksesta tarkistus 20 ja 21 identtisinä yhdessä ja 22 myös puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 ja 24 vedetty pois, joten äänestetään tekstistä näin muutettuna. Puolesta koneäänestys. Koneäänestys. Open. Äänestys alkaa. Now closed. Äänestys päättyy. Yksi ääni liikaa EPPssä. So, we see. The vote is closed. Äänestys päättyy. 44 puolesta kolme vastaan. Kolme tyhjää. Hyväksytty. Näin saimme suuntaantavan äänestyksen järjestettyä. Kiitos edustaja Makovei. kohta kuusi lykättiin. Kohta seitsemän. Se koskee Schengenin säännösten määräysten täysimääräistä soveltamista Bulgarian tasavallassa ja Romaniassa. Kuulemme esittelijältä asian tilan. Pyytäisin kaikki kaikkia salissa olevia olemaan hiljaa. Se auttaisi kokouksen kulkua ja nopeuttaisi sitä. Kokous kuluisi nopeammin ja meidän pitäisi nyt huolehtia kotimatkan sujumisesta myös, edustaja Koelio. Pyydän, hyvät kollegat, Edustaja Koilio, esittelijä, teillä on puheenvuoro. Thank you so much, President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen pyytänyt palveluyksiköiltä antamaan kaikille jäsenille lyhyen asiakirjan tämänhetkisestä tilanteesta. Toivottavasti se on jaettu teille. Joka tapauksessa Siinä käsitellään tämänhetkistä tilannetta. Haluaisin korostaa kolmea asiaa. Ensinnäkin liittyen tähän nopeutettuun menettelyyn haluaisin kiittää kaikkia kollegoja siitä, että ovat hyväksyneet sen, että käytetään poikkeuksellisesti tätä nopeutettua menettelyä, eli että käytetään ainoastaan tätä englanninkielistä versiota, vältetään eh, käännösten aiheuttama viive ja niin parlamentti voi äm, luoda äh, kantansa vielä ennen neuvoston äh, kokousta 24.–25. helmikuuta. Mutta kuitenkin, kuten tiedätte, me emme saaneet äh, tarvittuja asiakirjoja, nimittäin Bulgarian ja Romanian edistyskertomuksia ja suosituksia, joita on tehty niissä ja myöskin tieto siitä, miten nämä jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön näitä suosituksia. Me tiedämme myös, että helmikuun sisä- ja oikeusasian neuvosto ei ole nyt aionnut tehdä päätöstä tästä joten ei ole enää mitään kiirettä eikä tarvetta käyttää tätä kiireytettyä menettelyä ja siksi ehdotan, että käytämme tavanomaista menettelyä ja huomioimme tarpeen kääntää asiakirjat kaikille kielille. Toinen asia, jonka haluaisin nostaa esille, koskee asiakirjoja. Sopimuksen mukaan parlamentin pitäisi saada kaikki tarpeellinen tieto, jotta se voisi ottaa täysin roolinsa tässä menettelyssä, ja tuomioistuimen päätös on hyvin samansuuntainen. Te, puheenjohtaja Lopes Aguilar, kirjeessänne 16. joulukuuta 2010 pyysitte neuvostolta näitä kertomuksia. Me saimme vastauksen 25. tammikuuta 40 päivää äh, pyynnön esittämisen jälkeen, ja siinä sanottiin, että nämä asiakirjat äh, voitaisiin antaa esittelijöille, koordinaattorille ja valiokunnan puheenjohtajalle ja että näitä asiakirjoja voidaan tarkastella turvallisessa huoneessa neuvoston rakennuksessa ja mitään suoria viittauksia näiden asiakirjojen sisältöön ei saataisi tehdä missään julkisessa kokouksessa. Ja nyt ongelma on se, että mitä me voimme kirjoittaa mietinnössämme näistä kahdesta maasta, jos emme voi käyttää mitään niistä tiedoista, joita näissä kertomuksissa on. Haluaisin vielä kerran korostaa sitä, että neuvosto antaa parlamentille hyvin paljon vähemmän kuin mitä, kun ver, jos verrataan vuoden 2007 tilanteeseen, jolloin Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa yhdeksän valtion liittymistä Schengenin sen Tsekin tasavalta, Viro, Unkari, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia ja Slovenia. Tässä ei ole mitään järkeä. Nyt neuvosto antaa meille vähemmän tietoa kuin mitä saimme neljä vuotta sitten. Neljä vuotta sitten ennen Lissabonin sopimusta. Ja haluaisin korostaa tätä, koska minun mielestäni tätä ei voida hyväksyä. Neuvosto käyttäytyy meidän kanssamme hyvin huonosti, huonommalla tavalla kuin mitä se teki eh, ennen Lissabonin sopimuksen voimaan astumista. Ja nyt meillä kuitenkin on Lissabonin sopimus, parlamentilla on enemmän oikeuksia ja sitä pitäisi kunnioittaa enemmän. Vuonna 2007 ja tässä asiakirjassa on tämä teksti ihan kirjallisena. Neuvosto antoi kaikille LIBE-valiokunnan jäsenille mahdollisuuden tarkastella jäsenvaltioiden arviointikertomuksia ja samanaikaisesti, siis samanaikaisesti ei vaihtoehtoisesti, samanaikaisesti näiden arvioiden johtopäätökset julkaistiin ja lähetettiin parlamentille. Hyvä puheenjohtaja, minä toivon, että että neuvosto tulee antamaan meille mahdollisuuden päästä käsiksi näihin asiakirjoihin oikealla tavalla. Mutta keskustelussa varjoesittelijän kanssa esitettiin kysymys, jos neuvosto ei meille anna näitä kertomuksia, esimerkiksi koko tämän vuoden ajan, niin aiommeko me odottaa sitten loputtomiin? Varjoesittelijät ja minä tulimme siihen tulokseen, että meidän ei tulisi odottaa loputtomiin meidän täytyy määritellä joku määräaika, johon asti olemme valmiita odottamaan kertomuksia neuvostolta. Mutta jos me emme saa mitään, niin tuon aikarajan jälkeen meidän tulisi antaa lausuntomme jos emme voi arvioida näitä turvallisuusvaatimuksia. Voimme antaa parlamentin lausunnon, jossa sanotaan, että meillä ei ole riittävästi asiakirjoja, voidaksemme antaa äh, lausuntoa. Mutta tällaisella lausunnolla parlamentti päättää äh, konsultaatiomenettelyn ja se ei anna neuvostolle tekosyytä sanoa, että se ei voi päättää, koska se odottaa vielä ähm, se odottaa vielä parlamentin lausuntoa. Siksi määräajaksi olemme asettaneet toinen toukokuuta ja minä toivon puheenjohtaja, että siihen mennessä neuvosto antaa meille asiakirjat Romaniasta ja Bulgariasta ja me voimme tämän kuulemismenettelyn päättää oikealla tavalla. Mutta jos näin ei ole, niin sitten meidän ei tulisi enää jatkaa odottamista toinen sen päivän toukokuuta jälkeen ja meidän tulisi toimia niin kuin sovimme varjoesittelijöiden kesken. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon siitä, että tarkkaan selvititte, mikä on asiantila. Nyt voitte luottaa libe valiokunnan tukeen, myös sihteeristön ja puheenjohtajan, totta kai. Tämä on hyvin tärkeä aihe. Tämä koskee Euroopan parlamentin valtaa tässä mielessä me kuulemme sellaisia kollegoita, jotka ovat halukkaita käyttämään puheenvuoron. Edustaja Ensio. Domnului raportor Coelho pentru extraordinara muncă pe care o depune, pentru... Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää tästä erittäin hyvästä työstä niin, että päästäisiin ulos tästä umpikujasta. Neuvosto on todella asettanut meidän hyvin vaikeaan tilanteeseen, eikä näin pitäisi olla SD-ryhmän nimissä haluaisin sanoa, että olemme aivan sataprosenttisesti esittelijän ehdottoman strategian takana. Minulla on ehkä vähän vallankumouksen tekijän viikkaa. Minusta meidän on tehtävä kaikki, mikä on meidän vallassamme. Emme voi antaa neuvoston tehdä, mitä sitä huvittaa on löydettävä oikeudellinen tapa toimia niin, että Lissabonin sopimusta ja parlamentin uusia toimivaltuuksia neuvostossa kunnioitetaan. Minäkin olen puhunut esittelijän kanssa ja hän sanoi, että neuvosta ei voida viedä tuomioistuimen eteen, mutta ehkä voisimme pyytää tähän oikeusasiamiehen kantaa. Minä omalta osaltani en usko, että meidän pitää antaa neuvoston tehdä mitä huvittaa, koska se on todellinen isku meidän ja Euroopan demokratian kasvoille. Marinescu. Kiitos edustaja Marinescu. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin omalta osaltani kiittää teitä, hyvä esittelijä. Haluaisin kiittää koordinaattoreita ja varjoesittelijöitä ja kaikkia Libe-valiokunnan jäseniä siitä, että olette suostuneet muuttamaan menettelyä. On hyväksytty nopea menettely niin, että voimme antaa voimme äänestää ennen osaneuvostoa 24.5. helmikuuta. Valitettavasti emme voi toimia näin ja se johtuu neuvoston kannasta. Tiedämme tämän kaikki. Viime perjantaina Romania koskeva viimeinen kertomus hyväksyttiin, joten Schengenin säännöstön puolesta Romania on nyt täyttänyt kaikki kriteerit. Puheenjohtaja, eh, vaaditte asiakirjoja neuvostolta Bulgarian ja Romanian osalta. Romania ja Bulgaria ovat vaatineet, että asiakirjat julkistettaisiin niin, että ne voidaan täysin siis lähettää parlamentille, mutta valitettavasti neuvosto kieltäytyy tästä. Sen asenne minun mielestäni vain, vain että tätä päätöstä tahallaan. Tämä päätös asettaa nämä asiakirjat luottamuksellisesti. On Koreperin esityslistalla vasta 9. helmikuuta. Haluaisin kertoa teille, että tällä hetkellä Romania ajattelee sitä mahdollista, että virallisesti toimitettaisiin kaikki Romaniaa koskevat asiakirjat Euroopan parlamentille – koska emme voi loputtomasti odotella, niin kuin esittelijäkin sanoi omassa puheenvuorossaan. Emme voi loputtomin odottaa neuvoston kantaa. Voi olla, että se saadaan vasta hyvin myöhään. Ja tästä syystä pyrimme nyt löytämään kaikkia mahdollisia teitä, joita kautta saataisiin tiedot Euroopan parlamentille niin, että Libe-valiokunnan jäsenet Euroopan parlamentti voisivat äänestää ollen asiasta perillä. Sitten vielä viimeinen pyyntö, tämä toinen maa, ta, toukokuuta määräaika. Minun mielestäni se on aika myöhäinen. Haluaisin, että tarkastaisimme tämän määräpäivän, mikäli neuvosto ei lähetä meille näitä asiakirjoja ja mikäli Bulgaria voisi saada myönteisen äänestyksen tässä, niin uskon, että viimeistä maaliskuussa parlamentti voisi jo tästä lausunnosta äänestää. Tässä parlamentin salaisten asioiden kanssa on joitakin mietintöjä, mutta niiden kanssa on myös kahden ministerin kirjeet. Kysymykseni kuuluu, kuinka voi olla niin, että julkinen avoin asiakirja, joka on ollut lehdistöjen ensimmäisellä sivulla, miten se on joutunut salaisiin asiakirjoihin, kuinka tämä voidaan lukea ainoastaan tässä, tässä tilassa, missä on nämä luottamukselliset ja salaiset asiakirjat luettavissa neuvostossa. Kun avasin asiakirjakansion, löysin nämä kirjeen ja ihmettelin, mitä ihmettä varten ne ovat siellä. Uskon, että kaikki, kaikilla jäsenillä on tietoa näistä kirjeestä. Minusta tämä on aika outo juttu. Ja haluaisin selvittää tämän Edingman. Kiitoksia. Kiitos, edustaja Weber. Kiitoksia puheenjohtajana. Puheenjohtaja Alden varjoesittelijänä tässä mietinnössä haluaisin ensinnäkin todella kiittää Carlos Coelioa hänen työstä. Hän on tehnyt erinomaista työstä. Hän on ollut kristallin kirkas tänä päivänä. Hänen asiakirjansa on myös erinomainen ja hän on osoittanut eh, täydellistä joustavuutta neuvotteluissa neuvoston ja parlamentin välillä. Siksipä varjoesittelijänä kyllä olen erittäin eh, tyytyväinen hänen linjaansa ja voin sitä seurata. Meidän pitäisi tässä erottaa kaksi eri keskustelun tasoa. Yksi on se, miten käsittelemme tätä ähm, tiettyä asiaa, nimittäin Romanian ja Bulgarian liittymistä Schengenin alueeseen. Ja nyt ihan selvää, että me tarvitsee nopeutettua menettelyä, koska neuvosto ei tee siitä nyt päätöstä. Minun mielestäni, että pidetään kiinni toinen toukokuuta määräajasta, niin se on mahdollista, koska me voimme äänestää ennen sitä ja neuvosto voi tehdä päätöksen. Joten tästä asiasta minulla ei muuta lisättävää. Toinen keskustelutaso käydään periaatteellisista kysymyksistä, nimittäin toimielinten välinen yhteistyö parlamentin ja neuvoston välillä. Öö, kymmenen päivää sitten minä olin Alden johtajien ja koordinaattorin kanssa Budapestissa. Tapasimme pääministerin Viktor Orbanin joka on tällä hetkellä neuvoston puheenjohtaja, ja nostimme tämän asian esiin hänen kanssaan, ja mm, olimme vakuuttuneita silloin, että hän myös entisenä meppinä täysin ymmärsi, että jäsenten pitäisi päästä lukemaan asiakirjoja ennen kuin äänestävät. Se on aivan normaalia. Kuitenkin Unkarin edustajien vastaus on paljon vähemmän kuin mitä meille luvattiin. Näin myös, että herra Doll lähetti herra Orbanille kirjeen. Mutta nyt kun meillä ei enää ole kiire, niin minun mielestäni meidän todellakin täytyisi keskittyä tähän taisteluun neuvoston kanssa koska näyttää kovasti siltä, että neuvosto yrittää saada aikaan ennakkotapauksen, ja tämä tarkoittaa sitä, että me Euroopan parlamenttina olemme jonkinlainen, no meidät otetaan antamaan lausuntoa, mm, on yhteispäätösmenettelyä ja muuta, mutta me emme kuitenkaan ole niin tärkeitä ja neuvosto tekee omat sääntönsä. Ja lojaali yhteistyön toimijoiden välillä on periaate, jota pitäisi kunnioittaa. Siksipä jälleen kerran pyydämme, että puhemies Busek henkilökohtaisesti tai kirjeitse tai miten ikinä ottaa yhteyttä neuvoston ja selvittää tämän asian oikeudenmukaisella tavalla Euroopan parlamentille. Kiitoksia oikein paljon. Thank you, Mrs. Weber. Niin, kiitos edustaja Weber. Juuri tämähän oli koordinaattoreiden päätös. Täällä on pitkä puhujalista. Kuitenkin näen, että kaikki ovat samaa mieltä. Huomaan, että jatkuvasti vain vaaditaan, että pidetään kiinni siitä, että Euroopan parlamenttia on kunnioitettava kansalaisvapauksien valiokuntaa myös ja kaikkia jäseniä jotka hoitavat velvollisuuksiaan, joten pyytäisin, että autatte meitä tässä aikataulun kanssa. Kun katson tässä puhelistaa. Edustaja Innetfeldt. Kiitos puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Olen aivan samaa mieltä kaiken sanotun kanssa. Hyvä, että esittelijä on valinnut tämän linjan tuen sitä. Eikä tässä ole kyse ainoastaan Euroopan parlamentista ja parlamentin oikeudesta saada tietoa, vaan kansalaisten oikeudesta. Myös bulgaarialaiset, romanialaiset on muistettava. Heillä on oikeus saada tietoa. Enkä voi ymmärtää, että useat jäsenvaltiot ovat tehneet tästä Schengenin kysymyksestä sisäpoliittisen kysymyksen. Tuo on todella tyrmistyttävää ja ikävä ennakkotapaus tätä keskustelua ei saisi nyt saastuttaa sellaisilla argumenteilla, jotka eivät liity Schengeniin. Kansallisten hallitusten pitäisi kantaa oma vastuunsa. Siksi pidän erittäin hyvänä tätä ehdotusta, että meidän pitäisi Euroopan parlamenttina tehdä kaikkemme, jotta huolehditaan siitä, että tämä asia hoidetaan kunnolla. Kriteereiden pohjalta, joita noudatetaan samalla tapaa kaikkien maiden ja kansalaisten osalta. Kiitos. Edustaja Благодаря, господин председател. Аз също бих искала да изразя своето съгласие с докладчика господин. Kiitoksia. Haluaisin myöskin tukea esittelijää herra Koeljoa. Euroopan parlamentti. Meillä oli vähän tulkkausongelmia, mutta asia on jo hoidossa. Voitte jatkaa. На докладчика и за ясното представ... Kiitän esittelijää myös siitä, että hän niin selkeästi esitteli suhteet neuvostoon ja tämänhetkisen tilanteen. Haluaisin tukea hänen ehdottamaansa strategiaa. Selkeä aikaraja äh, on tarpeen. Tuohon aikarajaan mennessä meidän on jätettävä lausuntomme niiden asiakirjojen ja tietojen pohjalta, jotka meille on annettu. Muussa tapauksessa syntyy ainoastaan spekulointia tästä kysymyksestä sekä Bulgariassa että Romaniassa. Ja se tuo vain sekaannusta koko asiaan ja lisää myös vieraantuneisuutta. On todella outoa, että ei voi saada mitään tarkkoja tietoja. Jälleen kerran suhteet parlamentin ja neuvoston välillä ovat erityisen tärkeät. Toimielinten välinen yhteistyö on ensisijalla. Emmekä me saa unohtaa, että Euroopan kansalaiset odottavat enemmän tietoja eh, tilanteesta ja neuvoston tulisi huomioida parlamentin oikeudet. Kiitoksia. Kiitos, edustaja Sogor. Kiitos. EPPn koordinaattorin nimissä haluaisin vain sanoa, että me tuemme Bulgarian ja Romanian osallistumasta Schengenin. Ja edustaja Koelio on tuonut julkiryhmämme kannan. Kiitos. Thank you. Thank you. Mrs. Bauer. Kiitos, edustaja Bauer. Thank you so much. I try to be as... Kiitoksia oikein paljon. Yritän puhua yhtä lyhyesti kuin edustaja Jogor. Olen samaa mieltä edustaja Weberin kanssa, että tällä asialla on kaksi puolta, kaksi ulottuvuutta. Yksi on sisältö, en halua siihen koskea, koska siitä on hyvin paljon sanottu jo. Minusta vaikuttaa siltä, että jollain tavalla tämä tilanne on hyvin saman kaltainen kuin mitä se oli ennen kuin liittyivät uudet jäsenvaltiot viimeksi Schengeniin 2007. Erityisen turhauttavaa on tilanne nyt, vaikka me, nyt meillä on vähemmän, vähemmän, se, että meillä on vähemmän tietoja nyt kuin vuonna 2007, vaikka li, meillä on Lissabonin sopimus, on todella vakava asia. Joten puheenjohtaja, minun mielestäni meillä on erityisen paljon syytä pyytää selityksiä, koska live-valiokunta tulee kohtaamaan tämän saman tilanteen yhä uudelleen. Ja näin myös paljon syytä sille, että eh, puhemies Busek eh, ryhtyisi tällaiseen menettelyyn. Joten pyytäisin, että eh, te ja koordinaattorit päätätte, kuka kysyy selityksiä tämänkaltaiseen tilanteeseen, eikä tämä varmastikaan ole viimeinen tilanne. Me tulemme kohtaamaan tämän yhä uudelleen ja siksi pitäisi heti alusta asti selvittää tämä asia. Ei tässä ole kyse puheenjohtajavaltiosta, vaan todella neuvostosta. Aivan totta. Me vaadimme tätä jatkuvasti koordinaattoreiden kokouksessa. Puhuttiin tästä ja sovimme, että puheenjohtaja pyytää parlamentin puhemiestä Busekkia ottamaan yhteyttä neuvostoon koko Euroopan parlamentin nimissä. Edustaja Tavares. Well, uh, as briefly as possible mahdollisimman lyhyesti. En ole varjaesittelijä, mutta kollegoiden kanssa olen samaa mieltä ja puhun koordinaattorina ryhmäni nimissä. Halusimme vain sanoa, että molemmat asiat, jotka ovat tässä kyseessä, se, että politisoidaan Bulgarian ja Romanian Schengen-jäsenyys – ja se, että asetetaan niin paljon vaikeuksia tässä tiellemme, kun haluamme parlamentaarikoina huolehtia demokraattisesta valvonnasta ja nähdä näitä asiakirjoja. Nämä ovat molemmat ikäviä asioita. Ja me haluamme myös ottaa tukea esittelijän lähestymistavalle. Tuemme teitä puheenjohtajana täällä valiokunnassa neuvoston ja kansalaisten on nähtävä, että riippumatta poliittisista eroistamme, kaikki Euroopan parlamentin poliittiset ryhmät tukevat tässä kysymyksessä esittelijäämme. Meidän pitää saada nähdä asiakirjoja, emmekä voi hyväksyä, että politisoidaan tämä Schengenin jäsenyyskysymys. Kiitos edustaja Alvaro. Thank you very much, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti, koska periaatteessa olen hyvin paljon samaa mieltä edustaja Koelion kanssa, mutta minun mielestäni on myös hyödyllistä osoittaa, että vaikka e, ei ole oikeudellista kontekstia sen välillä, mitä vaaditaan jäseneltä, jotta se voi liittyä Schengenin alueeseen niin, ja, ja muihin oikeudellisiin ja poliisiasian yhteistyöhön, niin tätä ei kuitenkaan saisi jättää huomiota. Älkää nyt ymmärtäkö minua väärin. Minä kyllä haluan, että Schengenin alue laajennetaan Bulgaria ja Romania. Niin, niin, niin, kyllä minä tiedän. Mutta älkää nyt heti kutsuko minua herra Putiniksi. Niin, tämä on ihan selvää, mutta meillä on myös kaksi maata, jotka ovat korruptioindeksissä alempana kuin Kuuba ainoa valtio, joka on pahemmassa jamassa 27 eh, jäsenvaltiossa on Kreikka ja voitaisiin esittää kysymystä, mitä siellä oikein tapahtuu. Mutta Euroopan parlamentti, komissio ja jäsenvaltiot ovat eh, painostaneet kumpaakin maata auttaa eh, torjumaan korruptiota erityisesti poliisivoimissa ja oikeuslaitoksessa. Ja ne varmasti tekevät parhaansa ja yrittävät, mutta varmasti näiden kahden kysymyksen välillä on jonkinlainen linkki, joten ymmärrän myös niitä, joilla on joku pikku ongelma tässä vaiheessa. Joten älkää nyt ymmärtäkö minua väärin, minä todellakin eh, haluan, että nämä kaksi Euroopan unionin jäsenvaltiota liittyvät myös Schengenin alueeseen, mutta emme saa samalla unohtaa, missä, eh, millä sijalla he ovat korruptioindeksissä. From the council. No nyt olisi varmaan hyvä kuulla neuvosta. Anteeksi, edustaja Ladford. Haluaisitteko käyttää puheenvuoron? Anteeksi, luulin, että olin puhujalistalla. Olen totta kai samaa mieltä muiden kanssa asiakirjojen saantikysymyksestä. Kiittäisin Karlosta, kuten niin usein teen. On erittäin hyvä, että hänellä on kokemusta aikaisemmista tapauksista. On hyvä, että täällä valiokunnassa on sellaisia, jotka ovat olleet täällä jo pitkään – että voidaan viitata siihen, mitä on tapahtunut useita vuosia sitten. On todella melko merkittävää, että tässä on menty takapakkia. Tässä nämä samantyyppiset kokemukset, joita meillä nyt on neuvoston kanssa, on kyse sitten asiakirjojen saannista tai muusta. En ajattele tässä ainoastaan valiokuntatyötä, vaan kaiken kaikkiaan kai voidaan koota näitä ongelmia niin, että puhemies Busek voi ottaa johdonmukaisella tapaa esiin kaikki ongelmat, joita Lissabonin sopimuksen jälkeen neuvoston kanssa ja komission myös, jos niitä on. Kollega Alvaron näkemyksen aikaisemmassa keskustelussa olen myös sanonut sen, että oikeudellisesti Schengenin jäsenyyttä ennakoiva arvio ei kata samoja asioita kuin vuonna 2007, kun sovittiin arvioinnista. On ehkä ikävä, ettei linkitetty nyt näitä kahta harjoitusta, mutta ongelmana on se, että mekanismia ei muutettu, jotta voitaisiin nuo huolenaiheet ottaa huomioon. Ja nyt, kuten on sanottu, käytettäisiin yhdenlaista tarkastelua uusiin ehdokkaisiin ei ole mahdollista nyt osallistaa että mukaan näitä muita näkökantoja, mutta siksi on sitäkin tärkeämpää, että uusi Schengenin arviointimekanismi kattaisi myös ei ainoastaan perusoikeuksia ja tietosuojaa, vaan myös sitä, miten altistuneita ollaan korruptiolle ja huonolle hallinnolle. Koska ei voida ajatella mitenkään, että – Schengenin alue toteutuu hyvin, kun ajatellaan tietopankkitiedon saantia, jos on tällaisia huolia. Eli Schengenin jäsenyyttä arvio, ennalta arvioiva järjestelmä. En nyt ajattele ainoastaan, kun sanot, nyt ajatellaan tätä jälkikäteen, niin sen ei varmaan pitäisi näin olla. Puhelista suljettiin vähän aikaa sitten. Nyt se avautuu yhä uudestaan, mutta pyydän todella, että voimme tehdä yhteistyötä. Monia ehdotuksia on tehty, mutta en ole nähnyt tässä ristiriitaa tässä varsinaisessa kysymyksessä, joka esiteltiin edustaja Koelion alustuksessa. Romanikki sitten vielä 30 sekuntia edustaja Marin Nesku, mutta olisi varmaan ennen kaikkea hyvä kuulla neuvosta. Pappa Nikolau. Vain lyhyt kommentti ja tietenkin tuen myös sitä, mitä edustaja Koelio sanoi. Ja Tietenkin erityiskriteeriä tarvitaan, jo, ei vain jotta voidaan päästä Schengenin alueeseen mukaan. Ja Romania ja Bulgaria mm, meidän uskoaksemme voivat sen saavuttaa. Tietenkin meillä on korruptioindeksi ja uskon, että ei ainoastaan Kreikka ole korkea tällä indeksillä, vaan myös monet muut valtiot, jotka eivät ole niin erilaisia kuin Kreikka, eurooppalaisissa ongelmissa. Tässä vaan vastatakseni herra Alvarolle. Okay, and, and, and you have omitted Mr. Al- niin. Here from Mr. Edustaja Marinescu. Presidente, statisticile există, nu putem... Kiitoksia. On olemassa tilastoja. Näitä ilmiöitä ei voida kieltää. Pohdin nyt, mikä paikka tässä tilastossa on saavutettava, että voidaan liittyä Schengenille, koska kaikki nämä maat ovat näissä tilastoissa. Me nyt haluamme mitenkään luistaa tästä yhteistyö- ja varmistusmekanismi menettelystä, mutta nämä ovat kaksi todellisuutta. Voimme, käyttää rinnak- voimme käydä rinnakkaisia keskusteluja, mutta ei tällä mekanismilla ja Schengenin alueella ole suora linkkiä. Se, mitä Alvaro sanoi, niin voin kyllä antaa hänen käyttöön käyttöönsä tietoja siitä, mitä tänä päivänä Romaniassa tapahtuu. Herra Alvaro, pyydän, että välttäisimme tämän naurettavan tilanteen, niin että mietinnön yhdessä luvussa ylistetään maata, koska on pidätetty korkeatasoisia poliitikkoja ja tuomareita ja muita. Ja toisessa luvussa sitten pyydetään, että, että annetaan todisteita tästä ja hillitään korruptiota. No nyt. Herra Luhan, pyydän. 30 sekuntia, todella pyydän. Haluan sulkea puhelistan. Nu, nu văd motive argumentate din partea... Aivan lyhyesti. Ei ole olemassa todellista syytä neuvostolla, miksi sen pitäisi kieltää meiltä pääsy asiakirjoihin. Kansalaiset pyytävät meiltä tietoja siitä, mitä tapahtuu ja miksi tapahtuu. Joten meidän on pyydettävä suoraan näitä asiakirjoja nähtäväksi. Meidän on korostettava tätä asiaa puhemies Busekille niin, että, se, niin, että hän pyytäisi neuvosta toimimaan ja jos neuvosto kieltäytyy, niin se on perusteltava. Edelleen on pyydettävä, että nämä asiakirjat tehtäisiin julkiseksi, eivätkä ne olisi enää luokiteltuja. Tähän asti ei tämän tyyppisiä kriteerejä ole ollut Schengen-alueen haluaville. En tiedä, miksi niitä nyt sovelletaan Bulgarian ja Romanian. Kiitos. Muistuttaisin vielä kerran siitä, että puhemies Busek varmasti tämän tekee live nimissä, mutta todella nyt haluan, että kuulemme neuvoston edustajaa. Neuvoston edustajan puheenvuoro. Magyar, Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun Unkarin valtion nimissä ja haluaisin nyt lyhyesti kuvailla tilannetta, joka koskee asiakirjojen saatavuuttaan teidän pyynnöstänne joulukuussa. Vastasimme mahdollisimman nopeasti. Niitä korreporissa asia käsiteltäisiin ja päätös tehtiin 20. tammikuuta ja tämän jälkeen Unkarin puheenjohtajavaltiona lähetti kirjeen, jossa todettiin, että voimassa olevien sääntöjen mukaisesti ilmoitettiin, millaisia mahdollisuuksia on saada näitä asiakirjoja nähtäväksi ja ehdotettiin, että tavanomaisen käytännön mukaan asiakirjat olisivat eh, nähtävinä, nähtävissä neuvoston huoneessa koordinaattoreille ja puheenjohtajalle sekä esittelijälle. Teille tämä ei ollut tyydyttävää ratkaisu ja sihteeristön kanssa neuvostossa olemme hakeneet vaihtoehtoista ratkaisua, mutta vaikka olemme pyytäneet, vaikka teimme toisenkin ehdotuksen, ette hyväksyneet sitä, vaan pyysitte horisontaalista yleisesti sovellettavaa ratkaisuja. Me kunnioitamme tätä kantaa jo työske, työstämme sitä. Haluaisimme ilmoittaa, että Unkarin puheenjohtajavaltiona on nyt tekemässä työtä ja hakemassa horisontaalista yleistä ratkaisua ensi viikolla 11. helmikuuta järjestetään kahden pääsihteeristön yhteiskokous, jossa haetaan ratkaisua ja, ja tätä johtaa Unkarin pysyvä edustusto. Teemme kaikkemme ja käytämme kaikkia käytettävissä olevia resursseja, jotta voisimme löytää ratkaisuja, joka vastaa teidän pyyteen. Kiitoksia. Thank you. I, uh, uh on behalf of the... Kiitos, kiitos. Libe-valiokunnan nimissä kiitän tästä neuvoston edustajan puheenvuorosta. Minä itse puheenjohtajana olen keskustellut Unkarin pysyvän edustajan kanssa ja haluan sanoa, että kaikki ponnistelut, joihin Unkari puheenjohtajavaltiona nyt on lähtenyt, ansaitsevat arvostusta. Haluamme kuitenkin, että työ edistyy niin, että saadaan malliesimerkki lojaalista yhteistyöstä neuvoston ja parlamentin välillä asiakirjojen saatavuuden kautta. Tämä on hyvin merkittävä asia meille. Meidän on saatava tietää, mitkä ovat faktat, jotka ovat keskeisiä, jotta voimme hyötä, tehdä työtämme, muodostaa mielipiteemme. Me kyllä arvostamme Unkarin puheenjohtajavaltion ponnisteluita – kunhan tämä työ saadaan siihen päätökseen, jota toivomme. Olen ymmärtänyt, että yksimielisyyttä vallitsee esittelijä Koelion kannasta, että asetetaan määräaika asekirjojen saannille. Kuitenkin tehdään työtä niin, että pyritään siihen, että toinen päivä toukokuuta meillä on raportti, jos siihen mennessä ei asiakirjalle saatu. Edustaja Marinesku puhui tuosta toukokuusta, että pitäisi edetä nopeammin, ei tähdätä toukokuulle, mutta käsittääkseni periaatteessa ei vastusteta tätä esittelijä Koelion tiekarttaa tässä vaiheessa. Onko lisäkommentteja vain kymmenen sekuntia siitä, mitä neuvoston edustaja sanoi. Pyydän, että tämä ei ole mikään eh, asia, jota on käsiteltävä pääsihteeriöiden välillä. Näitä eh, toimielimiä johtavat poliittiset eh, johtajat eivätkä korkeat virkamiehet. Virkamiehet ovat täällä palvellakseen meitä, eivätkä eh, korvatakseen meidät, joten tämä täytyy tehdä poliittisella tasolla. Meillä on jopa unionin presidentti. Busek. Aivan totta, siksi puhemies Busek on saanut tämän pyynnön, että hän johtaisi tätä koko parlamentin nimissä. Kyse ei ainoastaan tästä tapauksesta, tästä asiakirjasta. Tämä on periaatekysymys me vaadimme edelleen. Oletteko samaa mieltä? Edustaja Koelio, loppupuheenvuoro. Oli. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti kolme seikkaa. Ensin painottaisin täällä sanottua. Haluaisin myös kiittää Unkarin puheenjohtajavaltion ponnisteluita tämän ongelmanratkaisun eteen. Tapasin suurlähettilään ja puhuin valtiosihteerin kanssa. Tiedän, että Unkari pyrkii löytämään ratkaisun ja toivon todesta, todella menestystä. Unkari tietää parlamentin kannan. Ja toivon, että neuvosto ja parlamentin välillä löytyy nyt hyvä ratkaisu. Minun on sanottava, että minulla ei ole tällaista makiavelista kuvaa siitä, miten täällä palveluyksiköt on järjestetty, mutta – outoa mielestäni on, että Unkarin puheenjohtaja kaudelle ei ole nyt kunnolla tiedotettu pääsihteeristön puolelta sitä, mistä on sovittu neljä vuotta sitten. Eli neuvotteluihin lähdettiin ilman, että tiedettiin, mitä neuvosto parlamentti antoi neljä vuotta sitten. Enkä tiedä miksi, koska kyllä olisi kai pitänyt kertoa siitä, miten paljon asiakirjoja parlamentille annettiin käyttöön neljä vuotta sitten. Toiseksi Sofi Netfeltin puheenvuoron. Yleensä olen hänen kanssaan samaa mieltä, mutta hän ehdotti, että kaikki asiakirjat annettaisiin julkisiksi. Pahoin pelkään, etten voi hänen kanssaan olla samaa mieltä. Käsittääkseni jotkut raportit, jotka liittyvät turvallisuusongelmiin, joita on erityisesti raja-alueella, mutta myöskin siellä järjestelmissä. Tämä osoittaa, miten haavoittuvainen tämä järjestelmä on, eikä olisi viisasta pitää näitä asiakirjoja julkisina, koska on olemassa ihmisiä, jotka pyrkivät hyödyntämään tätä tietoa. Kyllä jotkut raportit voidaan luokitella, mutta haluaisin, että nämä asiakirjat kuitenkin saadaan Euroopan parlamentin jäsenten käyttöön hyvin selvästi mielestäni pitäisi saada ainakin se, mitä saatiin neljä vuotta sitten. Ei vähempää. Luultavasti enemmän. Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen jälkeen. Jos en Sofita olen ymmärtänyt, pahoittelen. Jos tuota et pyrkinyt Sofi sanomaan, niin pyydän anteeksi, silloin minä ymmärsin väärin. What Mr. Marinescu said. Uh, I understand Edustaja Marinesku, jos pääsemme siihen tilanteeseen, että meillä on kaikki, mitä tarvitsemme, jotta mietintö voidaan esittää ennen toukokuun toista päivää, se voidaan tehdä. Ei siinä mitään ongelma ole, että työ hoidetaan maalis- tai huhtikuussa heti, kun nämä ehdot täyttyvät. Emme me siis sano, että mietintö tulee vasta toukokuun toisen päivän jälkeen, vaan sanomme, että jos neuvosto ei anna mitään asiakirjoja emme odota pidempään kuin toukokuun toiseen päivään, koska meidän täytyy asettaa määräaika, minkä jälkeen emme enää odota. Minun ehdotukseni tuoli ja toivon, että voimme siitä sopia. Kiitos. Edustaja Enetfeldt. Not all the details have to be made. Ei tietenkään kaikkia yksityiskohtia ole julkaistava, se on selvää, mutta äh, julkisuudessa on, pitää olla tieto siitä, mikä on näiden tutkimusten ähm, loppupäätelmä? Minusta tuntuu, että neuvoston edustajat varmasti kirjasivat kaikki nämä huomiot muistiin erityisesti edustaja Koilion loppupuheenvuorosta. Sitten seuraavana esityslistalla kohta kahdeksan. Tietojärjestelmiin, kohdistuvat hyökkäykset ja neuvoston puitepäätöksen kumoaminen. Tässä esittelijämme on kollegamme edustaja Holmajer. This point in our agenda. Tämä esityslistan kohta koskee direktiiviä, jolla kumottaisiin neuvoston puitepäätös tästä aiheesta – Tekstiehdotus viittaa rikosoikeudellisiin asioihin perustuen Euroopan unionin toimintasopimuksen artiklaan 83. Komissio antaa meille nyt alustavan selvityksen tilanteesta ja sen jälkeen käymme keskustelua, kunhan ensin kuulemme esittelijäämme. Edustaja Holmajeri, olkaa hyvä. Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitz. Sydämelliset kiitokset puheenjohtaja. Tässä on kyse aiheesta, jos nyt saan tässä vähän hymyilen sanoa, jos me kaikki menemme heti ulos salista, kun tietyt asiat tulevat esityslistalle, niin tämä kuitenkin koskettaa sitten kaikkia, kun se koskee omaa pankkitiliä. Eli käsittelemme tässä se niinkin jännittäviä aiheita kuin hyökkäyksiä internetsivuihin, tietojärjestelmiin. Me koimme tämän Wikileaks-keskustelun jälkeen, kun tämä kohdistui luottokortti finanssilaitoksiin, pankkeihin, kun oli valtaisia hyökkäyksiä suuryrityksiä kohtaan, jotka tarjoavat serveripalveluja, joten tässä tämä kävi selkeästi esiin. Mutta mainitaksi vain yhden luvun omassa jäsenvaltiossani Saksassa kuukaudessa äh, on noin miljoona, syntyi noin miljoona uutta Trojan hevosta, jotka aiheuttavat vuosittain noin 20 miljoonan euron tappiot. Eli järjestelmät toimivat kyllä varsin hyvin, mutta 20 miljoonan tappiot ovat varsin suuret ja tämä kohdistuu useisiin ja tämä summa voi kasvaa vielä enemmän. Tällaisen botnetin ostaminen ei maksa enempää kuin 20 euroa tällä hetkellä ja tämä tulee varmasti tämä trendi jatkumaan ja hyökkäykset lisääntymään. Siksi olen erityisen iloinen siitä, että komissio tekee ehdotuksen, koska tällä direktiivillä meillä on mahdollisuus parantaa kyberhyökkäysten torjuntaa ja Euroopan laajuisesti yrittää harmonisoida säädöstilannetta. Kuitenkin haluan myös sanoa, että tämä direktiivi voi olla vain alku. Meidän luotava oikeat eh, kunnolliset eurooppalaiset lainsäädäntöpuitteet, joissa otetaan huomioon myös mahdolliset tulevaisuuden ongelmat. Yksi heikko kohta eh, on niin kutsuttu cloud computing, tällaiset tällaiset pilvipalvenimet ja sitten mm, valtiolliset järjestelmät tai järjestelmät, jotka kulkevat valtioiden kautta, Kiina, Venäjä ja niin poispäin. Meidän on myös kysyttävä itseltämme, miten käsittelemme hyökkäyksiä, jotka kohdistuvat eurooppalaisiin yrityksiin Yhdysvaltain ulkopuolelta. Tässä on muutamia kysymyksiä ja kriittisiä kohtia, joista haluaisin puhua. Hyvä puheenjohtaja, juuri mainitsitte, että tähän asti 83 artikla vähimmäis rangaistukset erittäin vakavissa rikoksissa on ollut oikeusperusta, mutta meidän tulisi pohtia myös poliisiyhteistyötä, koska se on tarpeen tällä sektorilla, kuten myös muilla. Odotan kovasti jo tapaamista varjoesittelijöiden kanssa, jotta voimme yhdessä yrittää saada aikaan mahdollisimman hyvän direktiivin ja odotan myös yhteistyötä komission kanssa. Paljon kiitoksia. Nyt kuulemme komission edustajaa. Uh, thank you very much, uh, Chair, for giving... Kiitos paljon puheenjohtaja, että sain puheenvuoron. Todella on mukava, että voimme esitellä live-valiokunnassa komission ehdotusta, jotka liittyvät tietojärjestelmiin kohdistuviin hyökkäyksiin. Tämä on yksi ensiaskeleista komissiosta, jotta otetaan huomioon uudet tosiasiat, artikla 83.1 Lissabonin sopimuksessa kolmas rikosoikeudellinen ehdotus, joka tulee komissiosta ja erittäin hyvin tämän esittelijä on jo esitellyt. Tämä aihe ei ole meille kovin vierasta, meistä kaukana, me kuulemme tällaisista asioista jatkuvasti mediasta Internet epäilemättä on kriit- osa kriittistä infrastruktuuria päivittäistä elämäämme. Me olemme siitä jatkuvasti yhä enemmän riippuvaisia töissä, yritysmaailmassa, yrityksissä, työntekijöinä, mutta myöskin hyvin riippuvaisia yksityiselämässä, perheelämässä, kaikkialla Kyberhyökkäysten määrä on nähtävissä. Tämä rajat ylittävää toimintaa, joka haittaa taloutta ja yksittäisiä kansalaisia. Tässä voimakkaita syitä sille, että tarvitaan yhteisiä toimia jäsenvaltioiden puolelta eu tasolla nettihyökkäysten lisäys on nähty Tukholman ohjelmassa esimerkiksi. Se otettiin huomioon, mutta nyt se on myös otettu yhdeksi viidestä prioriteettitavoitteista sisäisen turvallisuusstrategian osalta. Komissio hyväksyi sen viime vuoden marraskuussa. Vaikutusten arvioinnissa on tietoa siitä, miten tämä ongelma on kasvanut viime kuluneiden vuosien aikana. Olemme viitanneet siihen, mikä oli merkittävä alku tälle työlle. Viron kohdistuva hyökkäys vuonna 2007 ja vuonna 2009 näimme toisen esimerkin siitä, että hallitusten ja yritysten tietokoneisiin on isketty lisodassa yhteydessä. Tänään kuulimme uudesta Stuxnet-viruksesta, jolla yritän pyr- hyökätä tällaisiin teollisuuslaitoksiin. Europol vähän aikaa sitten arvioi järjestäytynyttä rikollisuutta, joka käyttää internettiä hyväkseen ja näin vahvistettiin se, että rikolliset, eivät ainoastaan tästä romanttiset hakkerit, jos sellaisia on, mutta järjestäytyneen rikollisuudenkin puolella käytetään yhä enemmän internettiä. These are networks of, in fact, computers that can be... Bottiverkko tässä yhtenä esimerkkinä. Mitä vielä voisin voida huolehtia siitä, että suojelumme tällaisilta voimaperusteisilta hyökkäyksiltä. Eli usein ihmiset, ovat, ihmisten tietokoneet ovat osana tätä bottiverkkoa, vaikka he eivät sitä tiedä. Tämä perustuu puitepäätökseen vuodelta 2005. Ja seuraa myös täytäntöönpanosta kertovaa raporttia vuodelta 2008. Siinä todella viitataan siihen, että tämä on uusi ilmiö ja tällaisia hyökkäyksiä syntyy yhä enemmän ja että bottiverkkoja käytetään rikollisesti yhä enemmän. Meidän lähestymistapamme tämän direktiivin osalta on se, että me pyrimme kohdentamaan tavallaan melko vaatimattomasti tässä. Tiedätte, että luodaan puitteet, ettei rikollisuudelle. Tämä vaatisi kyllä suurta kansainvälistä ponnistusta tai eurooppalaista joka tapauksessa. Ja me olemme vakuuttuneita siitä, että oikea foorumi olisi Euroopan neuvosto ja yleissopimus, joka koskee kyberrikollisuutta – Tässä halutaan puuttua suuriin tietojärjestelmähyökkäyksiin, siksi tämän ehdotuksemme teemme. Jos ajatellaan eroja puitepäätöksen ja direktiivin välillä, lyhyesti vain usea seikka. Kohta kuusi. Siinä puututaan viestien seppaamiseen tämä on yleissopimuksen kanssa samansuuntainen. Tässä artiklassa pyritään huolehtimaan yksityisyydessä tiedonvaihdossa, kun ajatellaan tietokoneen tietoja ja järjestelmiä. Sitten artikla 7. Rikolliseksi asetetaan se, että käytetään tiettyjä välineitä, kuten bottiverkkoja, välineitä, joita käytetään näiden rikosten tekemiseen. Tässä ei pitäisi ainoastaan rikollista käyttävän hallussapitoa myyntiä ja muuten levittämistä, jotta heijasteltaisiin yleisesti sitä, että rikolliset erikoistuvat, eivät välttämättä itse hyökkää tietojärjestelmiä vastaan, mutta erikoistuvat tämän tyyppisten haitallisten ohjelmistojen myymiseen. Artiklassa yhdeksän puhutaan rikosten määrittelemisestä, luokittelemisesta. Näin halutaan esittää poliittinen viesti ja osoittaa, miten tärkeää on nostaa syyte näistä rikoksista – päättäväisesti EUn tasolla minimi- ja maksimirangaistukset perusrikkomuksesta siirryttiin yhdestä vuodesta kahteen. Artikla 10. Kaksi. Uh, situation when... As, raskauttava asian nämä kohdat kolmesta kuuteen, jos käytetään bottiverkkoa apuna. Bottiverkot, jotka ovat laajoja, aiheuttavat merkittävää haittaa suurelle määrälle tietokoneita. Toinen raskattava asianhaara on tilanne, jossa rikolliset käyttävät jonkun toisen henkilöllisyyttä hyökkäyksen toteuttamiseen. Vaarana on se, että aiheutuu merkittävää haittaa tälle henkilölle, ja henkilöllisyyttä on käytetty. Tämä voisi olla henkilöllisyysvarkaus, mutta tietoisesti halusimme olla säätelemättä laajemmin, vaan puuttua nyt tähän erityisosaan henkilöllisyyden varastamista, joka on erityisesti kyberrikollisuuden osalta tärkeää. Artikla 14. Ja näin vastaan ainakin osittain esittelijän kommenttiin. Kun vaadittiin parempaa yhteyttä yhteistyötä laivanvaltaviranomaisten kesken, jotta saadaan nopea vastaus apupyyntöön kahdeksassa tunnissa. Me olemme huomanneet, että nuo ympäri vuorokauden auki olevat yhteispisteet eivät toimi niin hyvin kuin olisimme toivoneet, joten siihen on puututtava asian korjattava. Lopulta myös tärkeää velvollisuus 15 mukaan. Siinä pyritään luomaan sellainen tilanne, että saataisiin vertailtavissa olevaa tilastotietoa kyberrikollisuudesta kautta Euroopan unionin. Komission vaikutusten arvion yksi heikkous oli se, että jouduimme luottamaan – erittäin pitkälti Yhdysvaltain tietoihin. Ja kyberrikollisuutta koskevaa tietoa ei riittävästi Euroopassa ole. Tämä on tärkeää. Me olemme kuitenkin aloittaneet jo prosessin, jonka kautta saisimme yhdessä sovitut indikaattorit ja sitten voisimme aloittaa tiedon keräämisen. Tässä tärkeimmät seikat tähän direktiivin liittyen. Me mielellämme olemme rakentavissa keskusteluissa mukana Euroopan parlamentin kanssa. Neuvostossa keskustelu on alkanut. Toivon, että saadaan myönteisiä tuloksia, mutta varmasti kohtaamme tilanteen, jossa toisaalta useat jäsenvaltiot tunnustavat tarpeen uudistaa nykyvälineitä – Samalla on nämä tavalliset huolenaiheet, rikosoikeudelliset kysymykset, jotka liittyvät jäsenvaltioihin, kun ajatellaan rangaistuksia tai pieniä yksityiskohtia laillisissa määritelmissä, mutta toivon, että uudet tekijät, jotka on otettu mukaan, josta keskustellaan paljon jäsenvaltioiden kanssa neuvostossa, voidaan saada eteenpäin. Kiitos paljon. Kiitos komission edustajalle tästä alustuksesta. Täällä on kollegoita, jotka haluavat kommentoida. Edustaja Alvaro. No. Sydämelliset kiitokset puheenjohtaja ja kiitoksia myös komissiolle, että se kymmenen vuotta sen jälkeen, kun eh, Euroopan neuvosto on esittänyt tämän kyberrikollisuus eh, yleissopimuksensa ryhtyy toimimaan, on aika, että tehdään jotain. Mutta tämä rakentava yhteisvuoropuhelu toivottavasti voi auttaa. Tässä tuen eh, edustaja Holmaieri ja silti meidän täytyy pohtia tässä, ovatko nämä oikeat lähestymistavat. Se, että otetaan mukaan nämä artiklat, jotka liittyvät eh, rikosoikeuteen ovat hienoja asioita, mutta jos jollakin on bottiverkko ja hän istuu jossain krimillä, niin ei se häntä paljon kiinnosta. Ja jäsenvaltiot ovat hoitaneet asian jo omissa rikoslainsa. Ei ole mitään hyötyä siitä, että tästä tehdään rikos, jos joku on onnistunut mahdollisesti jumittamaan, pysäyttämään koko maan toiminnan ei sekään auta, että sanotaan, että tämä ei ole oikeanlaista toimintaa tai että nostetaan rikoks, vuodesta, tuomio vuodesta kahteen vuoteen vankeusrankaisuun eh, eh, rangaistusta. Eh, ei tämä auta niitä ihmisiä, jotka pystyvät pysäyttämään kokonaisen maan toiminnan. Näinhän oli vuonna 2007. Eikä niitä kiinnosta sitten, onko kyseessä vuoden tai kahden vuoden rangaistus. Hyvä rikos oikeudellinen pohja on minusta ihan hyvä asia. Periaatteessa kannatan EUn rikosoikeutta, mutta se ei tässä vain auta mitään. Toinen asia on se, että tietojärjestelmien turvaaminen, sitä ei pidä nähdä ainoastaan yhdestä näkökulmasta, että on yrityksiä, jotka tukivat Wikileaksia, toisia, jotka tukivat Yhdysvaltain hallitusta. Tällaisella kyberturvallisuuden alueella ei ole selkeää hyökkääjää ja selkeää uhria. Monet hyökkäykset olivat hallitusten johtamia, Euroopan unionin ulkopuolisten hallitusten, kyse ei ollut järjestäytyneestä rikollisuudesta, on hakkereita, järjestäytynyttä rikollisuutta, valtioita ja virastoja, jotka osallistuvat osittain tällaisiin hyökkäyksiin. Paljon tärkeämpi olisi pohtia, miten voimme ennaltaehkäistä tällaisia asioita. On hyvä, että puhutaan tietosuojasta e, ja tietojen turvallisuudesta, mutta miten voimme etukäteen varmistaa tällaisen turvallisuuden? Mainittiin Stuxnet-virus. Se on varmaankin poikkeus. Ei ole toista näin hienosti luotua skriptiä kuin Stuxnet-virus ne, jotka ovat analysoineet tätä virusta, ovat sanoneet, että viisi tai kuusi ihmistä ovat varmaankin yli puoli vuotta työstäneet sitä ja siinä on paljon rahaa takana. Ja Stuxnet on fyysisesti äh, laitettu sinne. Joku oli iranilaisessa uranirikastamossa ja laittoi sen sinne. Joten äh, kysytään, että kuinka joku ylipäätänsä pääsi tällaiseen laitokseen? Kuinka turvallisia meidän laitokset? kysymyksemme ovat, katsotaan Eurooppaa, sähköjärjestelmät, vesihuoltojärjestelmät, infrastruktuurijärjestelmät, liikennejärjestelmät, ähm, tietoliikenneverkko ja niin poispäin. Nämä ovat kysymyksiä, jotka meidän on esittävä. Ja sitten äh, tästä ehdotuksesta mielestäni puuttuvat myöskin mahdollisuudet, miten voimme koordinoida asioita paremmin Euroopassa, tehdä yhteistyötä. Meillähän on eurooppalainen verkkoturvallisuusvirasto, miten NATO voitaisiin ottaa mukaan. NATO Hanlahan on tästä tietoa, koska se auttoi Viroa vuonna 2007 nousemaan jälleen jaloilleen. Eli tässä on kyse fyysisistä ja virtuaalisista tekijöistä. Pitää pystyä torjumaan hyökkäyksiä, jotka eivät tule ainoastaan rikollisilta, vaan myöskin mahdollisesti viranomaisilta. Yhteistyö jäsenvaltioiden välillä on hyvä asia, mutta tietonvaihto ei auta meitä. Meillä oli vuosia sitten äh, komission tiedonanto yhteentoimivuudesta. Jos yhteentoimivuus toimii, niin sitten voimme tehdä yhteistyötä. Ei siitä ole mitään hyötyä, jos yksi sanoo A ja toinen B tietosuojakysymykset ovat varmasti tärkeitä, mutta tietojärjestelmien fyysinen ja virtuaalinen integriteetti ovat tärkeitä tärkeimpiä asioita. Ja tällässä vaiheessa näyttää siltä, että keskustellaan enemmänkin siitä, äh, hyökätäänkö Eurooppaa kohtaan ylipäätänsä. Äh, pitäisi keskustella siitä, että milloin hyökätään ole yhtään valtiota, joka voi sanoa, että eh, sen pankki, sektori, turvallisuus tai eh, terveyssektori on suojassa tältä. Ja kymmenen vuotta sitten Euroopan neuvosto jo pohti tätä parempi myöhään kuin ei milloinkaan, sano minä, mutta tehdään se sitten kunnolla. Kiitos edustaja Foss. Kiitos oikein paljon. Tämä on hyvä menettelytapa, että nyt käsitellään näitä kyberrikos ja sotakysymyksiä. Olen tässä kollegan kanssa, edellisen puheen kanssa samaa mieltä, mutta kahdella saralla pitäisi tehdä työtä. Rikosoikeudelliset kysymykset, jotka tähän liittyvät, mutta aivan erityisesti pitää suojautua tällaisilta hyökkäyksiltä ylipäätään. Joten ennaltaehkäisy kai olisi tässä enempikin paikallaan. Lisäksi tällä alalla koska internet on globaalia toimintaa. Ei jää oikeastaan muuta mahdollisuutta kuin luoda verkostoja tässä järjestelmässä tavalla, jota ei vielä ole oikein käytetty. Pikku huomio ehkä vielä tulevaisuutta ajatellen. Mielestäni olisi tärkeää sanoa, ei ehkä kun puhutaan tästä oikeudellisesti, mutta että määritelmät, kyberrikollisuus, per sota määritelmät. Phishing ja muut siellä netissä on vähän eri asia kuin hyökkäykset valtioita, rahoitusmarkkinoita vastaan, joten meidän pitäisi kyllä huolehtia sopivista määritelmistä. NATO määritelmissään lähtee myös kybersodasta sodasta ja tämä liittyy hyökkäyksiin pankkeihin ja rahoituslaitoksiin markkinoille. Ehkä tämä toisi myös vähän lisää selvyyttä. Kiitos. Kiitos. Edustaja Müller. Thank you, uh, Chair. I, I will be very brief. I can... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Rohkaisen vain komissiota viemään edes eteenpäin tätä ehdotusta. Kaikki se, mitä minä olen lukenut tehdistä, osoittaa, että tämä on vakava uhka ja meidän täytyy olla valmistautuneita, mutta minä en ole kovin optimistinen eh, itseni eh, kohdalla. Jos nyt ostaa eh, tietokoneen tai läppärin, niin se on jo vuoden kuluttua vanhentunut, koska kehitys menee niin nopeasti, voiko yhtään pysyä perässä. Ja jos on jonkinlainen instituutio, joka valvoo sitä, niin kuinka usein täytyy vaihtaa sääntöjä? Eikö meillä pitäisi olla jonkinlainen pysyvä mekanismi, jossa kaikki toimijat ovat mukana, jotta voidaan pysyä näiden kehitysten rinnalla? Good. Concise enough. Hyvä, oikein lyhyt ytimekäs puheenvuoro. Edustaja Holmeier. Kiitän sydämellisesti komissiota hänen sen näkemyksestä ja siitä, mitä se aikoo tehdä. Kiitän heti varjoesittelijät siitä, että hän heti kertoo kertoi minulle kaikesta tästä laajuudesta, mikä tässä on. Minun pitäisi laajentaa tätä, jos ajattelen lentoa, liikennettä, kaikkeenhan voi hyökätä metroverkkoon ja niin poispäin. Me olemme niin riippuvaisia verkostoista, että me edes sitä itse tiedäkään ja silti käytämme niitä päivittäin ne todella vaikuttavat jokaiseen elämän alaan ja siitä syystä tämä asia, jonka Alexander Alvaro nosti esiin, ja tulee ehkäiseviin toimenpiteisiin, haluaisin vielä ottaa mukaan tämän artikla 7 välineet, jossa sanotaan, että jo myynti, tuottaminen, käyttö, hallussapito sellaisten välineiden hallussapito, joilla voidaan tehdä rikos. Nyt tällaiset modernit järjestelmät, joita esimerkiksi Tallinnassa tai äm, pankeissa Euroopan laajuisesti, on tällaisia testijärjestelmiä. Niiden on ensin saatava lupa, että ne voivat testata, ja siihen mennessä kaikki on jo men- ohi, joten meidän täytyy pohtia, onko tämä äh, kappale oikein, koska tällä tavoin ne ihmiset, jotka tekevät järjestelmätestejä, tekisivätkin yhtäkkiä rikoksia, joten juuri kun on kyse ennaltaehkäisystä, meidän täytyy varoa, ettemme häiritse niitä, jotka siellä työskentelevät, vaan autamme heitä. Ja toiseksi meidän on katsottava, että jo olemassa olevat erinomaiset instituutit, jotka käsittelevät tietojärjestelmien turvallisuutta, miten ne voitaisiin laittaa erittäin läheisen yhteistyöhön valtioiden ja valtiollisten laitosten kanssa Tällä tavoin varmasti turvallisuutta voitaisiin parantaa. Joten meillä on paljon keskusteltavaa edessämme. Me olemme työmme alussa vasta, mutta tiedämme sen ja komissiokin sen tietää. Ja tulemme myös kuulemaan useita asiantuntijoita. Odotan kovasti keskusteluja ja kutsun pian myös varjoesittelijöiden tapaamisen kokoon. Teen aikataulun, jotta voimme mahdollisimman tehokkaasti auttaa komissiota äh, sen yrityksissä luoda tässä oikeudelliset puitteet. I think if no further Kiitos edustaja ja Jos muita kommentteja ei ole nyt, niin päätämme keskustelun tähän. Ehkä voimme kuulla reaktion komission edustajalta. Teillä on uudestaan puheenvuoro. Mr. Uh, Chairman. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Me olemme kuulleet täällä erittäin osuvia parlamentin jäsenten kommentteja liittyen tähän koko kysymykseen, miten voimme puuttua näihin hyökkäyksiin. Se, mitä minä esittelin, tämä liittyy rikosoikeudellisiin kysymyksiin. Tämä on vain yksi toimi, johon komissio aikoo ryhtyä. Ei tämä tietenkään mikään ihme lääke ole. Rikosoikeus on vain yksi tapa puuttua tähän ilmiöön. Tässä mielessä vain halusin lyhyesti kiinnittää huomionne ennaltaehkäisevään työhön, jota tehdään erittäin paljon ja näin pyritään lisäämään kansalaisten tietoisuutta kautta Euroopan siitä, miten voidaan suojautua tällaisten hyökkäysten riskiä vastaan. Me olemme tehneet paljon työtä. Sisäasian pääosasta on tehnyt paljon työtä Europolin kanssa ajatellen sellaisia edustelmia, joita meillä on. Espanjan puheenjohtajakaudella myös neuvoston päätelmissä on monia toimia, esimerkiksi tällainen nettirikollisuuskeskus, jonka osalta nyt teemme toteutettavuussuunnitelmaa. Enisa on se viranomainen, jonka tai virasto, joka pyrkii koordinoimaan jäsenvaltioiden työtä, kun halutaan puolustaa kriittisen tärkeää infrastruktuuria. Näin voimme saada jonkinlaista varmuutta siitä, että vastaus on sopiva. Eli tämän direktiivin puitteissa lähinnä siis keskustelemme rikosoikeudellisista kysymyksistä, jotka liittyvät siis kyberrikollisuuteen. Yksi asia on sanottava. Kyberrikollisuutta käytetään poikkielessä heijastelemaan kahta asiaa. Ja tässä direktiivissä niukassa mielessä sellainen rikollisuus, joka on syntynyt, jota voidaan käyttää – Internetissä bottiverkkoja ei ollut aikaisemmin, mutta kun puhutaan phishing-kysymyksestä tai petoksista, nämä ovat sellaisia rikoksia, jotka ovat niin kutsutuja perinteisiä rikoksia, joiden toteuttaminen on paljon helpompaa nykyään. Kuuluisa nigerialainen petosketju toimi jo vuosikausia. Silloin lähettiin kirjeitettä, mutta tieteen kirjeiden määrä moninkertaistui nopeasti, kun kirjeiden sijaan lähetettiinkin sähköpostia. Ja totta kai direktiivissä on myös poikkeusmääräykset, jotka koskevat esimerkiksi järjestelmien testausta. Eli tietty toimi on rikollinen, jos siihen lähdetään ilman siihen oikeuttavia tekijöitä. Turvallisuusyhtiöt totta kai voivat myöskin testata omia järjestelmiä. Kiitos oikein paljon. Toivon, että tästä oli apua. Thank you. Thank you. Kiitos, kiitos. Herra Bratiski tästä, tästä loppupuheenvuorosta. Näin luulisin, että tämä kyllä riittää tältä erää näin voimme siirtyä esityslistalle kohtaan yhdeksän. Luulisin, että tämä on viimeinen asia kohta tämän iltapäivän esityslistalla. Aiheena yhtenäismarkkinat eurooppalaisia varten. Esittelijämme on kollega Wim van de Kamp. Käsittääkseni hänen paikallaan puhuu edustaja Foss. Tämä esityslistan kohta liittyy lausuntoluonnoksen esittelyyn ja käsittelyyn – aiheena yhtenäismarkkinat eurooppalaisia varten. Tämä liittyy aloitteeseen, joka tehtiin IMKON valiokunnassa. Siellä valmistellaan valiokunta-aloitteesta mietintöä, ja tämä liittyy komission tiedonantoon kohti yhtenäismarkkinasäädöstä, joka tukee kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta. Siinä on 50 ehdotusta, jolla parannetaan työtä, yritysmaailmaa ja vaihtoa. Ja luvussa kaksi halutaan saada siis yhtenäismarkkinoiden sydämen juuri kansalaiset. Edustaja Foss puhuu esittelijän nimissä, esittelee lausuntoluonnoksen ja sen jälkeen muutama minuutti vielä keskustelua. Edustaja Foss. Paljon kiitoksia. Ensiksi haluaisin pyytää anteeksi Wim Van de Kampin puolesta. Hänellä on tärkeitä muita tapaamisia eikä voi olla täällä tänään. Ja hän on hyvin pahoillaan siitä ja hän pyysi, että minä esittäisin tämän hänen puolestaan. Ensinnäkin teillähän on tämä esitys Siinä on viisi kohtaa ja siinä on kyse siitä, että vastuuvaliokunta, nimittäin sisämarkkina- ja kuluttajasuojavaliokunta, pyydetään tässä, että he ottaisivat huomioon meidän ehdotuksemme mietinnössään ja meidän valiokuntamme on tyytyväinen siihen, että meillä on tiedonanto yhteismarkkinoista, yhtenäismarkkinoista. Olemme kuitenkin pahoillamme siitä, että jäsenvaltiot vain osittain ovat panneet täytäntöön näitä määräyksiä ja siksi pyydämme, että jäsenvaltiot nopeuttaisivat täytäntöönpanoprosessia. Toiseksi vaadimme, että että Euroopan kansalaiset otettaisiin paremmin mukaan tähän monimutkaiseen järjestelmään yhtenäismarkkinoiden puolesta. Pyydämme myös, että jäsenvaltiot panisivat tämän nopeammin täytäntöön, erityisesti mitä tulee yleishyödyllisten taloudellisten palvelujen direktiivin täytäntöönpanoon. Ja neljänneksi olemme sitä mieltä, että tarvitaan arviointia täytyisi arvioida kaikki sisämarkkinoita, yhteismarkkinoiden määräykset ja toimia tässä nopeammin ja selkeämmin. Ja viides asia on se, että meidän tulisi aina ottaa huomioon se, että korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien ja kausityöntekijöiden tulo voi olla erittäin hyödyllistä Euroopan taloudelle ja siksi vetoamme komissioon, jotta se ryhtyisi toimenpiteisiin maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan saralla, e, erityisesti mitä tulee näihin ryhmiin. Ja samanaikaisesti e, parantaa e, hallinnointia Euroopan unionin ulkorajoilla ja ehkäistä laitonta maahanmuuttoa. Tällaiset ovat nämä ehdotukset ja pyytäisin, että kollegat kommentoisivat tätä ja voisimme sitten huomioida myös kollegojen kommentit. Thank you, Mr. Foss. Now we might hear from the commission. Kiitoksia, herra Foss. Nyt ehkä voisimme kuunnella komissiosta, Rova Berger. On behalf of the commission. Oletteko käyttää puheenvuoro komission puolesta? Oletteko kenties paikalla? Yes. Merci, merci, monsieur le président. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ehkä nyt vain muistuttaa menettelystä ja komission odotuksista ja erityisesti komission jäsen Barnien odotuksista tässä asiassa. Komissio on jättänyt tämän säädöspaketin 25.10. alkoi keskustelu. Se jatkuu 28. helmikuuta asti. Konferenssi järjestetään ensi viikolla 8. helmikuuta Sarlimaan ja rakennuksessa komission rakennuksessa Brysselissä. Teemme tiivistä yhteistyötä IMCO-valiokunnan kanssa ja pyrimme olemaan mahdollisimman paljon yhteyksissä kaikkiin niihin valiokuntiin, jotka haluavat antaa lausunnon. Kaikkein tärkeintä meille tässä vaiheessa on se, että voisimme käydä vuoropuhelua toimien priorisoinnista niin, että voisimme mahdollisimman hyvin valmistella lopullin, ja lopullista yhteydysmarkkinasäännöstä, joka hyväksytään komission jäsenten kollegiossa keväällä. Kiitos oikein paljon komission edustajalle. Täällä on muutama henkiin jäänyt, väsynyt, paljon työtä tehnyt. Libe-valikunnan jäsen, haluatteko käyttää puheenvuoron? Niin, no, kun täällä on henki jäänyt, niin voi varmaan sanoa jotain minun käsittääkseni palvelussektori on sisämarkkinoilla keskiössä. Oikeastaan muutama vuosi sitten teki ehdotuksia, että voitaisiin huolehtia siitä, että palvelusektori olisi eurooppalaisempia. Minä pohdin sitä, eikö pitäisi käyttää komissiota tekemään enemmänkin tällä saralla. Minusta tuntuu, että meidän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota tähän sektoriin ja lähiviikkoina haluan vähän tutkia tätä seikkaa. Mr. Mulder. Kiitos oikein paljon, edustaja Mulder. Jos muita kommentteja ei ole, niin ehkä edustaja Foss haluaa käyttää vielä loppupuheenvuoron. Paljon kiitoksia näistä ehdotuksista, herra Mulder. Tämä on varmastikin yksi niistä asioista, joka meidän pitäisi ennemmin, tarkemmin ottaa huomioon. Me emme saa unohtaa, että tämä on pelkästään ikään kuin lausunto mietintöön, jonka toinen valiokunta tekee. Ja oletan, jos tämän oikein ymmärrän, että keskittyminen siihen, mitä te sanoitte se tulee tapahtumaan, sen tekee toinen valiokunta ja me omien tehtäviemme puitteissa tämän olemme ottaneet huomioon. Kiitos, kiitos edustaja Voss. Komissiolla ei taida olla lisättävää. Hyvä, niin kiitos oikein paljon. Viimeisenä kohtana muut asiat vain. paljon asiaa viikon aikana. Sanoisin vain, että tarkistusmäärä, tarkistuksen jättämisen määräaika on keskiviikkona 9. päivä helmikuuta kello 12. Äänestys Libe-valiokunnassa 28. päivä helmikuuta, helmikuun 28. päivä ja IMKO-valiokunnassa on ajateltu äänestää maaliskuuta, maaliskuun 7. päivä yhtenäismarkkinasäädökseen liittyvän lausunto, josta keskustelimme tänään edustaja Fo. Niin. Näistä aikatauluista kokouspäivistä haluaisin että 14. helmikuuta ja, äh, puhua 14. helmikuuta ja 17. maaliskuuta päivistä myöskin ryhmäni nimissä. Tiedän tietenkin, kuinka vaikeaa on tehdä aikatauluja. Toisaalta mekin olemme jo luoneet aikataulumme varsin aikaisin meppeinä ja siksi on välillä hyvin vaikea määrittää järjestää tällaisia valiokuntien kokouksia. Lisäksi vastustan sitä, että siirrymme yhä enemmän siihen, että nämä että kokouksia järjestetään Strasbourgissa. Meidän tulisi kyllä keskittyä Brysseliin. Jos katson tuota 17. maaliskuuta päivää, niin meillä tulee iltapäivällä olemaan yhtä paljon henkilöitä paikalla kuin nytkin. Täällä on ehkä kolme meppiä paikalla ja minun mielestäni aiheiden kannalta ei olisi järkeä järkevää, että kokoukset järjestetään aikoina, jolloin ei voida keskustelua. Ehkä keskustelun kannalta se on hedelmällistä, kun on vähemmän ihmisiä paikalla, mutta se ei olisi hyvä näiden aiheiden kannalta, jos valitaan tällaiset ajat, jolloin suurin osa ihmisistä on jo lähtenyt. Ymmärrän toki tuon kantan. Minä ensimmäisenä olen huolestunut siitä, että että live-valiokunnassa on niin paljon töitä esityslistalla. Näin se on kolme kokousta tällä viikolla. Me olemme ainoa valiokunta, jolla usein on ylimääräisiä säännönmukaisia kokouksia täysistuntoviikolla Strasbourgissa. Kyllä me tunnustamme, että on liikkuva ongelma tässä on. Otamme huomioon kuitenkin tämän kommenttinne Ymmärrän, että esititte tätä Vanne Kampin nimissä ja ja esittelijän, mutta me joudumme vastaamaan kirjallisesti, koska pahoin pelkään, että aikatauluongelmia tässä tulee, koska meidän pitää noudattaa IMKO-valiokunnan äänestysaikataulua. Siellä äänestetään 7. päivä maaliskuuta – oli viimeinen mahdollisuus saada meidän lausuntomme hyödyllisesti käyttöön siellä tähän valiokunta-aloitteeseen mietintöön on, että äänestäisimme helmikuun 28. päivä. Tämä on todella ehto, joka vaikuttaa siihen, miten me aikataulutamme, mutta me kirjallisesti vastaamme tähän, jos sopii, näistä päivämääristä. Jälleen kerran sanoisin, että melkovoinen viikko tässä oli, ei muita asioita kerran, vain seuraavan kokouksen ajan 14. helmikuuta 19.15-21 Strasbourgissa ylimääräinen kokous. Jälleen kerran. Täysistunnon aikana Strasbourgissa. Sitten 28. päivä helmikuuta kello 15-18.30, kolmesta puoli seitsemän siis Brysselissä, täydentävä kokous, vahvistettava edelleen 16. päivä maaliskuuta kolmelta iltapäivällä kolme ja puoli tuntia Brysselissä ja sitten 17. päivä maaliskuuta yhdeksästä puoli yhteen ja kolmesta puoli seitsemään. jälleen kerran Brysselissä. Tässä tämä. Kiitos työstä, jota olemme tehneet. Kiitoksi edustajat Sipeli ja Foss, viimeiset henkin jääneet ja mukamaa viikonloppua. Sure, but...